ensimmäinen komission jäsen, joka seisoo teidän edessänne, kun te olette tässä uudessa tehtävässä. Kiitos. Äh, kiitän komission jäsen, kiitän teitä omavaisuudestanne. Haluan kiittää kaikista hyvistä toivotuksista, joita sain aiemmin kuulla varapuheenjohtajana, varapuhemiehenä jos Euroopan unionin solidarisuus, toivottavasti Euroopan unionin solidarisuus on Noan arkki eh, niille, jotka ovat kärsineet nyt tämän onnettomuuden vuoksi. On kuusi eh, julkilausuma esitystä. Keskustelu on nyt päättynyt. Huomenna on vuorossa äänestys. utolsó napiren... Viimeinen asia esityslistalla on nyt seuraavaksi. Haluaisin kiittää ja onnitella tervehtiä niitä, jotka ovat vielä nyt viime hetkellä täällä näin myöhään illalla. Nyt on vuorossa suullinen kysymys komissiolle, joka koskee oikeusalan koulutusta. Haluaisin ensin kysymyksen laatijaa käyttämään puheenvuoron Luigi Bellingerin. Kiitoksia, puhemies. Komission jäsen, halusimme tämän suullisen kysymyksen ja esityksen, jotta voitaisiin selventää sitä, että Tukholman ohjelman nimissä tällainen EU, eurooppalainen laaja oikeuskulttuuri, sitä täytyy edistää. Ja aluksi haluaisin todeta, että tämä on tärkeää, mutta tiedonanto silmällä pitäen, joka komission määrä laatia, niin tulevista pilottihankkeista haluaisimme hieman selve- selvyyttä. Ensinnäkin, että konsultaatiot parlamentin kanssa alkavat pikaisesti jo alkuvaiheessa – kun tällaisia pilottihankkeita aletaan kehitellä, jotta emme jäisi jälkijunaan, kun hankkeet on jo saatettu hyvin pitkälle valmiiksi. Koska meillä on myös jonkinlaisia perustavanlaatuisia huomioita. Kansalliset tuomarit ja yksittäisten jäsenvaltioiden asianajajat ovat merkittävässä roolissa, kun rakennetaan Eurooppaa, koska he tulkitsevat sekä eurooppalaista että kansallista lainsäädäntöä ja tätä kautta luovat pohjan sille, että voidaan päästä eroon konflikteista ja saada kansa, kansalaisten elämä toimimaan ja näin perustetaan myös tavallaan kansalaisuuden käsite. Näin kansalaiset voivat todella käsin kosketella kaikkia niitä etuja ja oikeuksia, joita erityisesti Euroopan, oikeudesta syntyy. Näin todella syntyy todellista etua ja monet ongelmat saadaan näin ratkaistua. Ja tällä haluaisin sanoa, että me haluaisimme nyt muuttaa hieman tätä rakennetta emme esimerkiksi kannata sitä, että nämä oikeusalan hankkeet olisivat Erasmuksen kaltaisia, koska näin ei saataisi mukaan kovinkaan paljoa asianajajia ja liikkuvuus olisi pientä ja näin näkyvyys tuomarikunnassa jäisi heikoksi. Ja tärkeä kysymys koskee myös ähm, kurssien äh, oikea profiilia. Tuomarit ovat kursseilla, he eivät ole mitään tavallisia koululaisia, vaan he ovat koulutettuja päteviä ihmisiä. Ja heidän äh, tietojaan pitää edistää oikealla tavalla. Tarvitaan oikeanlaisia verkostoja ja vaihtoa tuomarien välillä. Tässä ei riitä pelkkä yleinen lähestymistapa, vaan täytyy lähteä liikkeelle yksittäisistä tapauksista ja ongelmista, joita tuomarit käsittelevät. Ja tällaisten vaihtojen tarkoituksena on lisätä ammatillista pätevyyttä ja heijastella kaikkea sitä, mitä he ovat ammattiurallaan oppineet ja näin saada tästä ammennettua myönteistä kokemusta. Ja komission jäsen, me haluaisimme näille kursseille jotakin uutta henkeä, koska näyttää siltä, että nämä nykyiset kurssit eivät ole oikeanlaisia. Haluaisimme tietää, minkälaisia resursseja näille on tarkoitus antaa. Ja toivoisimme myös, että tulisi jokin keskeinen, tai pohdimme sitä, onko tulossakin keskeinen taho hallinnoimaan näitä kaikkia. Me kannatamme alhaalta ylöspäin lähtöistä toimintaa kaikki alan toimijat tarjoavat hankkeitaan kansalaisille ja toimielimille. E, ilman heitä kaikki ei toimi. Tämä on Euroopan yhtenäisyyden kannalta merkittävä asia. Kivitele. Kiitos siitä, että olitte todella täsmällinen ja että kysymyksenne oli hyvin sisällöllinen. Nyt pyytäisin Kristallinen Georgievaa, komission jäsentä, esittämään puheenvuoron komission nimissä. Thank you, uh, Mr. President. And... Kiitos puhemies. Komission puolesta haluan kiittää, tätä, kiittää tästä meille esitetystä kysymyksestä. Ja olen hyvin mielissäni voidaksani ryhtyä vuoropuheluun tästä kysymyksestä parlamentin kanssa. Komissio tekee työtä, jotta voitaisiin lisätä pääsyä oikeudelliseen koulutukseen. Tämä koskee kaikkia eri tällä alalla toimijoita. Meillä on yhteyksiä eri verkostoihin ja edustaviin järjestöihin. Jäsenvaltiot ovat myös tärkeässä asemassa, sillä heillä on yleinen vastuu syyttäjien, tuomareiden ja oikeus henkilökunnan kouluttamisesta. Kysymys kuuluu, minkälaisia rahoitusvälineitä tarvittaisiin, jotta tätä oikeusalan koulutusta voitaisiin järjestää ja kehittää. Ja tämä tulee uusiin rahoitusnäkymiin mukaan. Sillä välin on tärkeää tehdä enemmän ja paremmin olemassa olevilla resursseilla. Me olemme jo ryht- ottaneet askeleita, jotta voitaisiin varmistua siitä, että tämä oikeudellinen koulutus ottaa otetaan paremmin huomioon rahoitusohjelmissa. Haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että useiden vuosien ajan eri osapuolia on rohkaistu ottamaan esille enemmän koulutushankkeita, mutta tulokset ovat olleet aika pettymystä herättäviä. Eli oikeudellisesta koulutuksesta ei ole saatu kovin paljon tällaisia hankeehdotuksia. Eli eli oikeu, tuomioistuimen henkilökunnan oikeudellisten tulkien notaarien koulutuksessa ei ole tullut niin paljon tällaisia laadukkaita hankkeita. Öö, oikeusalan toimijoiden kesken on olemassa verkostoja, jos ajatellaan öö, artikla 4965 ra- ra- rahoitusasetuksesta, niin siitä ei enää oteta muita varoja tänä vuonna, mutta mietimme, mitä näistä otetaan huomioon, minkälaisia, minkälaisia aspekteja otetaan huomioon koskien tiettyjä oikeudellisen alan ammatteja. Komissio haluaa rohkaista verkostoja, jäsenmaita ja eri osapuolia, eh, vertailevaa koulutusta esimerkiksi järjestämään Tämä voisi olla eurooppalaisen oikeusinstituution alla, kuten komission toimintasuunnitelmassa on sanottu. Yhteydet eri tahoihin ovat osoittaneet, että tarvitaan strukturoidumpaa oikeusalan koulutusta. Ja sieltä on estetty useita kysymyksiä, joihin komissio nyt keskittyy. Esimerkiksi minkä tyyppisistä toimista puhutaan, kun puhumme oikeusalan koulutuksesta minkälaisia, väli, minkälaisia arviointivälineitä on Euroopan tasolla, miten arvioimme laadun tason, miten voimme käyttää hyviä käytänteitä, siirtää osaamista, kuinka voimme varmistua siitä, että ei vain kouluteta äh, lainsäädännön ja vertailevan lainsäädännön alalla, vaan myös niin, että Euroopassa voi toimia esimerkiksi tuntemalla äh, kieliä ja rajat ylittäviä asioita. Kuinka voimme kehittää eurooppalaista koulutussysteemiä niin, että se keskittyy kansalaisiin. Haluaisimme käyttää sitä palautetta, mitä saadaan lainsäädännöstä, kun pyrimme paremmin eh, tekemään parempia asetuksia. Ja nämä asiat, joita keräämme, tulevat olemaan vuonna 2011 julkaistavan tiedonannon pohjana. Ja siinä tiedonannossa on tulee olemaan myös rahoitusehdotus. Komissio suhtautuu hyvin kunnianhimoisesti tähän ö, asiaan rahoituksen suhteen verrattuna siihen, mitä meillä nyt on käytössämme. Ja oikeusalan koulutus on sellainen asia, jossa haluamme – Äh, että parlamentti on myös mukana, kun tämä tärkeä asia viedään eteenpäin. Kiitos komission jäsen. Ja nyt poliittisten ryhmien puolesta aloitamme puheenvuorot. Ensinnä Tadeusz Zwifka. Teillä on kaksi minuuttia. Dziękuję, panie przewodniczący, szanowna... Herra puhemies, rouva komission jäsen. Molempuolisen tunnustamisen periaate johtaa siihen, että myöskin luotetaan oikeusjärjestelmiin eri maissa. Ja tämä arvo voi syntyä vain silloin, kun tunnetaan ja ymmärretään toinen osapuoli, ymmärretään kulttuuri, joka on eri maiden oikeusjärjestelmässä Euroopassa. Ja tätä voidaan tukea politiikalla, joka mahdollistaa vaihtoa, kokemusten vaihtoa, liikkuvuutta, vierailukäyntejä ja koulutusta tuomareille – Ja se edellyttää myös, että uudistetaan yliopistojen opintosuunnitelmia. Eurooppalaisia verkostoilla täytyy olla aktiivinen rooli, joita on luotu eri oikeusjärjestelmien kesken. Mitä tulee oikeudellisen koulutuksen, oikeusan koulutuksen tehokkuuteen, mitä täytyy korostaa e-justicen merkitystä, joka on moninkielinen portaali, joka antaa mahdollisuuden tietokantoihin ja erilaisiin järjestelmiin, jotka on suunniteltu tukemaan kansalaisia niin, että he voivat saada tietoa oikeudellisissa ongelmissa. Tässä voidaan käyttää oikeudellisia rekistereitä ja yksinkertaisia suuntaviivoja oikeudellisista järjestelmistä Euroopan jäsenvaltiossa. Parlamentin pitäisi olla täysin mukana luonnosteltaessa ja hyväksyttäessä koulutuksen sisältöä oikeus alan henkilöstölle silloin, kun on kysymys pilottihankkeista artiklojen 21 ja 22 mukaan eh, perustamissopimuksessa. On tärkeää myös, että Euroopan komissio konsultoi parlamenttia silloin, kun tehdään suunnitelmia uusista instituutioista, jotka perustuvat olemassa oleviin yhteistyöverkkoihin ennen kaikkea Euroopan oikeuden akatemian yhteydessä. Kunnollinen koulutus ja Euroopan oikeuden kulttuurin aikaansaaminen voi nopeuttaa tapausten käsittelyä silloin, kun on kysymys rajat ylittävistä oikeustapauksista, että kautta voidaan saada sisämarkkinat toimimaan sujuvammin ja kansalaisten elämä helpommaksi. Eh, Lidia Joanna Geringer de Ödenberg, puheenvuoron teidän. Puolitoista minuuttia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 oikeus käyttää oikeasti tämän merkitystä. Tuomarit voivat kääntyä Euroopan tuomioistuimen puoleen kysymyksissä, jotka koskevat Eurooppa, eurooppalaisen lainsäädännön tulkintaa kansallisella tasolla. On siksi on selvää, että tuomareiden täytyy tuntea Euro, Euroopan <clears throat> Eurooppa-laki oikein hyvin. Näin ei kuitenkaan aina ole. Virallisesti EUn laki menee kansallisen lain edelle. Tätä ei aina hyväksytä. Minä olen sen puolesta, että koulutetaan tuomareita ja että vahvistetaan rakenteita, jotka järjestävät koulutusta. Yksi Euroopan oikeus Euroopan akatemiasta vastaavaa. Tällaisten kurssien tulisi, niille pitäisi saada paremmin rahoitustukea Euroopan unionilta ja pitäisi ottaa huomioon Tämäkin silloin, kun neuvotellaan rahoitusnäkemistä vuosille 2013-2020. Kiitos. Kiitän täsmällisyydestä. Seuraava puheenvuoro liberaalien ryhmän puolesta Diana Wallis. Olkaa hyvä. Thank you, President Commissioner. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Meitä on pari jäljellä täällä huoneessa oikeudellisen asioiden valiokunnasta ja olemme kiinnostuneita tästä Tukholman ohjelmasta. Mutta ei ole järkeä istua vain Brysselissä ja kirjoittaa uusia, säätää uusia lakeja, jos lain asiantuntijat jäsenmaissa me eivät tunne tätä lakia. Ja tällä hetkellä tilanne ei ole kovin hyvä, suoraan sanottuna. Me odotamme paljon kansallisilta tuomareilta. Meidän täytyy tuntea kansallinen lainsäädäntö, eurooppalainen lainsäädäntö vielä muidenkin maiden lainsäädäntö, 27 jäsenmaan lainsäädäntö, tuntea osata kieliä, tuntea erilaisia oikeusjärjestelmiä. Kaikki tämä vie kyllä aikaa ja rahaa ja monta ihmiselämääkin, jotta niihin pääsi tutustumaan. Eli eh, ei tämä onnistu. Eh, tähän tuomareilla pitäisi antaa aikaa ja mahdollisuuksia eh, näitä asioita oppia. Meillä voi olla koulutusta, vaihtoohjelmia, mutta myös jäsenvaltioiden pitää auttaa meitä. Minä haluan kat- suunnata katseeni tulevaisuuteen. Tämän päivän nuoret oikislaiset ovat huomisen tuomareita. Meidän täytyy keskittyä siihen, että tämän päivän oikeusalan koulutus saadaan oikeanlaiseksi ajatellen tulevaisuuden tuomareita tulevaisuuden eurooppalaisessa oikeusalueessa. Kiitos. Vapauden demokratian Eurooppa-ryhmän puolesta lopuksi, ei kuitenkaan viimeisenä, Jaroslav Paska, yksi minuutti. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Kiitos. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Ennakkoedetys hyvin toimivalle yhteisen oikean alueelle on tuomioiden keskinäinen tunnustaminen, että kun tunnetaan eri oikeudellisia traditioita, jotka perustuu keskinäiseen luottamukseen tuomareiden, asianajien ja kansalaisten kesken. Erot oikeusjärjestelmien välillä eri jäsenvaltioissa eivät suinkaan saisi viedä pohjaa pois oikeusfarmuudelta, eivätkä saisi mutkistaa kansalaisten oikeutta saada pätevä ja oikeudenmukainen asioidensa tutkiminen. Siksi on tärkeää luoda parhaat mahdolliset edellytykset eurooppalaiselle oikeusalan koulutukselle, jotta paremmin voidaan ymmärtää yhteys euroopanlaisen ja kansallisen oikeudellisen ympäristön välillä. Euroopan unionin täytyy pyrkiä luomaan verkostoja, jossa ovat mukana akkreditoituja kouluttavia instituutioita – jolloin voisivat perehtyä kotimaiseen vertailevan Eurooppa-oikeuteen. Tällä tavalla voidaan parantaa tuomarien laatua ja myöskin oikeudellisen ympäristön laatua, mikä pitää nähdä välttämättömänä kustannuksena tärkeän tavoitteen saavuttamiseksi, joka on se, että pyritään lisäämään kaikkien kansalaisten tyytyväisyyttä ja oikeusvarmuuden tuntua. Kiitos, herra Paska. Viimeisenä sallimme, että käytitte puheenvuoron loppuun saakka. Olimme joustavia. Ja herra Baltassari ei ole paikalla. Hän olisi mitään käyttänyt puheenvuoron. Ja niiden joukossa, olivat pyytäneet etukäteen puheenvuoron. Ja nyt seuraavana Cecilia Wikström. Hän on äh, ALDE-ryhmän jäsen. Herr talman, tack fru kommissionär. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Meidän tehtävänämme on rakentaa tulevaisuuden Eurooppaa, jossa pohjalla on yhteiset arvot ja äh, se, että kunnioitamme erilaisuutta, joka on yhteinen vahvuutemme. Tällaisia arvoja ei voida lailla säätää eikä suositella, vaan niitä voidaan vain rakentaa sillä tavalla, että ihmiset tapaavat toisiaan vastavuoroisesti. On hyvin tärkeää, että sekä miehet että naiset, jotka toimivat oikeusjärjestelmissä, ovat siellä töissä, että heillä on mahdollisuus tavata, keskustella, oppia toinen toiseltaan. Näissä tapaamisissa ymmärtämys ja kunnioitus kasvaa niin, että voimme kunnioittaa toistemme erilaisia traditioita. On tärkeää, että oppimista ja dialogia eurooppalaisten välillä lisätään niin, että voidaan kehittää ihmisten välistä yhteyttä ja ottaa huomioon eri oikeusjärjestelmät eri jäsenmaissa. Minä korostan sitä niin kuin muutkin, että toimimme vahvasti ja odotan paljon komissiolta kun halutaan ottaa esille näitä tärkeitä asioita niin, että ne toimivat meidän kaikkien yhteiseksi hyväksi ja parhaaksi. Kiitos. Näin annankin puheenvuoron jälleen komission jäsen eh, Georgievalle, koska muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten pyydän, että te päätätte keskustelun puheenvuorollanne. Uh, um, uh, Kiitos hyvä puhemies. Täällä on esitetty monia kohtia, jotka ovat hyvin samalla linjoilla kuin komission aikeet viedä eteenpäin mahdollisimman suuressa määrin verkostoitumista ja sitä, niin, että se mahdollistaa sen, että tämän ammattikunnan työntekijät voivat kehittää toimintaansa, ei vain parhaille heistä, vaan niin, että olisi tällainen alusta, jossa kaikilla eri tasoilla, alueellisella, kansallisella, Euroopan tasolla voidaan olla mukana aktiivisesti verkostoissa, kuten Euroopan oikeuden akatemiassa, koulutusverkostossa, julkisen hallinnon verkostossa ja niin poispäin. Sitten täällä tuli esille hyvin tärkeä asia, eli se, että keskitytään tulevaisuuteen. Tämä on myös sellainen asia, josta komissio on hyvin pitkälle samaa mieltä. Miten täytäntöön pannaan koulutusohjelmia, ei pelkästään vuonna 2011, mutta myös tässä tiedenannossa, joka tulee ottamaan huomioon seuraavat rahoitusnäkymät. Ja sitten kolmanneksi voisin ottaa esille yhden spesifimmän asian. Minun iloni on nyt tässä kertoa parlamentille, että 16.7. avataan portaali. Eli ei tarvitse odottaa uutta tiedonantoa, vaan meidän täytyisi käyttää olemassa olevia keinoja jo nyt. Eli kyseessä on se, että että kansalaiset voivat luottaa meihin enemmän ja saada tietoa siitä, miten on edistytty. Siinä loppupeleissähän tämä hyödyttää nimenomaan kansalaista. Päätän puheenvuoroni tähän. Tämä on ensimmäinen kerta, kun olette puheenjohtajana. Olette tehnyt mahtavaa työtä. Me aloitimme viittä yli yhdeksän ja näyttää siltä, että pystymme lopettamaan viisi minuuttia ennen puolta yötä, jolloin tämä istunnon on tarkoitus loppua. Eli onnittelen teitä tästä ja toivotan teille onnea tulevalle puhemieskaudelle. Toivottavasti toimitte yhtä organisoidusti aina kuin tänä iltanakin. Kiitos rouva komission jäsen. Toivoisin, että Euroopan parlamentin ja komission yhteistyö olisi yhtä hyvää kuin meidän kahdenvälinen yhteistyö tänä iltana ja myöskin yhteistyö tällä